Arvon kollegat, hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä istuutumaan. Ehkäpä voisimme aluksi katsoa lyhyen videon. Olkaa hyvä ja istutukaa. Hyvät kollegat, arvon naiset ja herrat. On erittäin suuri kunnia Saharov-palkinnon saajan Raif Badavin puolesta puhua. Hän ei päässyt tänne, koska hän käytti omaa ääntään ja peräänkuulutti mielipiteen vapautta. Hän sai kymmenen vuotta vankeutta ja hän tuomittiin tuhanteen raipan iskuun. Ja nyt kuulimme dramaattisen uutisen siitä, että tämän lisäksi hän on joutunut eristysvankeuteen. Siksi hän ei voi tänään henkilökohtaisesti vastata Saharov palkintoa ja siksi minulle on niin suuri kunnia ja ilo saada vastaanottaa hänen erinomaisen rohkea vaimonsa Badawin sijaan. Tervetuloa, lämpimästi tervetuloa. Tänään läsnä on lukuisia vieraita ja kunnioittamassa tätä Saharov-palkintoseremoniaa. Paljon diplomaatteja ja kaksi vierasta, jotka haluan toivottaa erityisesti tervetulleeksi. Olen puhunut Rova Haidarin kanssa siitä, että hänen nimissään kutsun tänne toivotan tervetulleeksi Olga Shovinan Boris Nevtsov-säätiöstä ja Maria Alejandran, joka on Venezuelan opposition edustaja. Nämä kaksi ryhmittymää olivat mukana tässä kilpailussa. Tervetuloa tähän palkintojen jakoseremoniaan. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Kiitos siitä, että olette täällä. Teidän kauttanne, Rova Haidar, haluamme kunnioittaa rohkeaa taistelua, jota miehenne käy. Hyvä Rova Haidar, haluaisin henkilökohtaisesti ensin perhettänne ja ystävienne kanssa siinä, että saatte miehenne takaisin. Lapsenne ovat odottaneet jo kauan tätä. Ja kuoleman tapouhkausten takia joudutte henkilökohtaisesti pakenemaan Kanadaan, saitte sieltä turvapaikan ja käytte sieltä taistelua miehen vapauden puolesta ja annatte hänelle äänen sillä aikaa, kun hän ei voi käyttää omaansa. Ja siksi meidän kaikkien nimissämme vaadin jälleen kuningas Salmania armahtamaan Herbadavin ja välittömästi vapauttamaan hänet, jotta hän pääsee palaamaan perheensä pariin. Vaikka riskit olivat suuret, Raif Badawi uskalsi rohkeasti bloggarina edistää vapaata ajattelua. Hän ei tehnyt mitään muuta kuin käytti vapaata oikeuttaan ilmaista mielipiteensä ja näin täytti aukon maassa, jossa on tyhjö eikä vapaata lehdistöä. Raif Badawi sai äänensä kuuluviin ihmisten vapaan mielipiteen ilmaisun edessä ja sen takia hän kamppailee avoimen yhteiskunnan puolesta. Ja kuten hän vankilasta on sanonut ja hänen kirjansa kautta sanonut, hän tekee töitä sen eteen, että hänen yhteisönsä saa tietoa ja saa rikottua epätietoisuuden muureja. Ja hänen tavoitteenansa on asettaa kyseenalaiseksi toimintamaassaan ja päästä siihen, että ilmaisun vapaus voidaan taata, samoin naisten oikeuksien kunnioittaminen ja vähemmistöjen kunnioittaminen ja peruskansalaisoikeudet jokaiselle voidaan taata. Ja tässä mielessä Raif Badawi 2006 perusti internetfoorumin Free Saudi Liberals, joka pyysi siihen, että keskustellaan avoimesti tarpeesta uudistuksiin maassa ja hallinnossa. Kaksi vuotta tämän jälkeen hallitus pakotti hänet sulkemaan foorumin, mutta hän ei luovuttanut. Päinvastoin hän tuli takaisin uuden internetfoorumin avulla Free Saudi Liberal Network, johon kuului kymmenet tuhansia jäseniä, jotka keskustelivat uskonnosta ja politiikasta, ja kun niin kutsuttu arabikevät sai alkunsa alueella – Tuossa verkostossa ja foorumissa käytiin hyvin vilkasta keskustelua. Badawin internet-sivun sulkeminen oli vapaudelle ja ilmaisun vapaudelle maassa suuri menetys. Häntä sensuroitiin, mutta kuten tiedämme, hänet myös, hänet myös tuomittiin vankilaan ja 50 ensimmäistä raipan iskua jo annettiin hänelle. Tämä sokerasi koko maailmaa. Kaikkialla ihmiset lähtivät kaduille ja käyttivät sosiaalista mediaa tuomitakseen tämän julman käytännön. Kansainvälisen lainsäädännön ja Raifin terveydentilan takia Raipan iskujen täytäntöönpano on lykätty. Raif Badafista on tullut symboli ja hän toimii inspiraationa niille, jotka haluavat edistää ja taistelevat vapauksien puolesta tuolla alueella, mutta myös muualla. Ja Raif Badawi ei ole taistelussaan yksin. Hänen oma asianajajansa, 36-vuotias asianajaja, on saanut 15 vuoden vankilatuomion. Häntä, hänet tuomittiin twiittien takia, joissa kyseenalaistettiin se, miten ihmisoikeudet toteutuvat. Myös toinen henkilö tuomittiin vankilaan kahdeksaksi vuodeksi, tohtori Abdul Karim al-Khodr. Vasta hiettäin tämä tuomio vanhentui. Ja Ashraf Fayyad nuori runoilija sai tuomion uskosta luopumisesta. Ali Mohamed Al-Nimr, 21-vuotias, ei ollut vielä edes 18 vuotta, kun hänet tuomittiin, koska hän taisteli näiden samojen oikeuksien puolesta Saudi-Arabiassa ja siksi hänet tuomittiin kuolemaan ja ristiinnaulitsemiseen. Olemme todella huolissamme ja shokissa siitä, että tämä tuomio ollaan nyt täytäntöön panemassa lähipäivinä. Kuten toimimme Raif Badavin kohdalla, olemme vaatineet päätösauselmassamme Saudi-viranomaisia, ja teen tämän nyt vielä uudelleen, jättämään ja päästämään Mohamed Al-Nimren vapaaksi Poistakaa kuoleman tuomio kumotkaa se. Älkää toteuttako tällaista julmaa rangaistusta. Hyvät kollegat, nämä tapaukset ovat vain useita monista poliittisista vangeista, jotka joutuvat tällaisen alentavan kohteluun ja joutuvat kohtaamaan jopa kuoleman tuomion. Nyt pyydämme saudiviranomaisia todella lopettamaan tällaisen vainon ja kunnioittamaan niitä sopimuksia, joita maa on ratifioinut, kuten kidutuksen vastaisen pöytäkirjan pyydämme luopumaan naisten ja lasten syrjinnästä kansainvälisellä oikeudella ja Saudi-Arabialla on oikeus siihen, että todella vaadimme näitä asioita toimimaan. Saudi-Arabia on myös valittu YK ihmisoikeusneuvostoon ja tämä tapa toimia ei todella sovi yhteen YK toimien kanssa. Maa, joka on päässyt YK ihmisoikeusneuvoston jäseneksi, on teloittanut tänä vuonna 150 henkilöä. Saudi-Arabiassa on paljon aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä, mutta yli 400 000 nettisivua esimerkiksi on suljettu. Ja ihmiset, jotka käyttävät internettiä ja sosiaalisia medioita ilmaisuun, saavat kovia rangaistuksia. Me olemme edelleen valmiita, ihmis, valmiita vuoropuheluun ihmisoikeuksista EUn ja Saudi-Arabian välillä. Ja me voisimme tätä kautta parantaa tilannetta, parantaa ymmärtämystä ja virheiden korjaamista. Jonkinlaista hyvää edistystä on tapahtunut. Jotkin kansalaisjärjestön tahot ovat saaneet mahdollisuuden toimia. Ja pieniä edistysaskeleita esimerkiksi naisten äänioikeudessa on tapahtunut, mutta tasa-arvo on vielä kaukana toteutumisesta. Me taistelemme naisten ja miesten tasa-arvon puolesta ja kaikenlaista syrjintää vastaan. Ja me pyydämme Saudi Arabialta sitä, että miesten holhous naisia kohtaan lopetetaan vihdoin. Tämä ei kuulu tälle vuosisadalle. Hyvä Rova Haidar, hyvät kollegat, arvon vieraat. Mikään terrori eikä ihmistä loukkaava äh, rankaiseminen ei estä meitä taistelemasta ihmisoikeuksien vastaan. Ei minkäänlainen la- öljykauppa tai aselainsäädäntö ei pidättele meitä. Hyvät naiset ja herrat, Raif Badawi sanoi tämän näin. Ilmaisun vapauden, vapaus on ilma, jota ajattelija hengittää. Se on sitä happea, joka edistää hänen ajatustensa tulta. Hyvät naiset ja herrat, minulle on suuri kunnia Euroopan parlamentin ilmaisunvapauspalkinto tänä vuonna 2015 antaa tämä palkinto Raif Badaville ja toivottavasti lähitulevaisuudessa voimme vastaanottaa hänet täällä täysistuntosalissa. Kiitos. ألف شكر لكم جميعا شكرا سيدي رئيس البرلمان Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Minä kiitän teitä täällä läsnäolostanne. Minulle on suuri ilo ja kunnia olla täällä keskuudessanne. Olisin toivonut, että mieheni saisi henkilökohtaisesti vastaanottaa tämän palkinnon. Mutta jos sallitte, haluaisin pyytää teitä kunnioittamaan minuutin hiljaisuutta kunnioittaaksemme niiden muistoa, jotka ovat kuolleet Ranskassa ja muualla terroriin. Tämä on kaikista suurin toi, mieheni toive, eli minuutin hiljaisuus uhrien kunniaksi. ألف Shukrulakum. Kiitän teitä. Sayyid Rais al-Parlaman al-Europi. Arvoisa Euroopan parlamentin puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen täällä edessänne. Puhun teille Euroopan suurten kansojen edustajille. Olen iloinen ja ylpeä voidessani edustaa miestäni ja voidessani olla täällä yhdessä maailman suurimmasta demokratian kehdosta. Jos sallitte, aloittaisin erästä tilanteesta, joka on äärimmäisen tärkeä miehelleni. Ilmaisuvapaus on ilma, jota hengitämme. Se on se polttoaine, joka saa meidät ajattelemaan ja tekemään töitä. Ja kansakunnat ovat edistyneet vuosituhansien aikana. Kiitos ajattelun vapauden ja ajattelun. Eri ajattelumallit ovat muuttuneet ja kaikki tämä on edesauttanut yhteiskuntien kehittämistä ja vaurauden syntymistä. Koko maailman yhteisö pyytää ja vaatii arabimaailmaa uudistamaan ajattelutapaansa. Ihmisellä on oikeus ajatella niin kuin haluaa. Ihmisellä on oikeus uskoa ja pohtia, rakastaa, vihata niin kuin haluaa. Ihminen voi olla liberaali tai islamisti. Arabi-intellekti sanottu, eli jos hän on vapaa-ajattelija, niin hän on, on aina yrittänyt jotenkin kertoteitse saada viestinsä selville, koska suora ajattelu, suora puhuminen, sitä pidetään Jumalan pilkkana. Tämä on todellisuutta arabiyhteiskunnissa. Arabiyhteiskunta ajattelee usein, että vapaa-ajattelu on etääntymistä uskonnosta ja oikealta tieltä. Arabilla, Arabi-yhteiskunta toimivat erittäin epäluonnollisella tavalla. Ihmisten pitäisi pystyä ilmaisemaan itseään vapaasti, vaikka kulkisikin kenties väärää tietä tai uisi vastavirtaan toimisi uskonnollista elittiä vastaan. Ajattelijalla on myös oikeus vapauteen, avoimuuteen ja yhteiskunnan täytyy pystyä kuuntelemaan muiden kantoja ja esittää kritiikkiä rakentavalla tavalla ja käydä todella rakentavaa vuoropuhelua niin, että voidaan saada ajattelun tasoakin nostettua. Arabiyhteiskunnasta näkee, että yhteiskunta elää teokraattisen ikeen alla. Yhteiskunta haluaa tänä päivänä vain elää hyvin. Nämä yhteiskunnat ovat alistaneet, ne on alistettu uskonnon alle. uskonto tänä päivänä palkitsee esimerkiksi ne tahot, jotka lupaavat parhaan fatwan. Tämä on siis uhka intellektuille ja kohtaan. Intellektuille, jotka taistelevat vapaan ajattelun puolesta. Minä uskon, että nyt arabimaailmasta on todellista aivopakkoa, koska he etsivät vapaampaa, raikkaampaa ilmaa muualta. Hyvät naiset ja herrat, ennen vangitsemistaan mieheni sanoi, että että uskonnolliset tahot yrittävät uh, uhkailla ajattelijoita, koska ajattelijat vetävät mattoa jalkojen alta uskonnollista eli, elitiltä. Raif Badawi on Saudi-Arabiassa vuodesta 2012 lähtien vankilassa. Häntä on syytetty uskonnosta luopumisesta ja hänet, oli, hänet tuomittiin ensin kuoleman, rajoitu, kolman rangaistuksen ja sen jälkeen sitä vähennettiin kymmenen vuoden vankeuteen ja 300 000 riadin sakkoon sekä 10 tuhanteen raipan iskuun joka perjantai 50 raipan iskun ryppäissä uskon, uskonnollisten rukosten jälkeen. Ja kaikki ja tässä äh, häntä on myös kielletty kymmenen vuotta vapautumisensa jälkeen antamasta lehdistöhaastatteluja. Raif ei ole rikollinen. Hän on vapaa-ajattelija. Hän on hengeltään vapaa. Mikä hänen rikoksensa on? Hänel, hän antoi vapaan äänen maassa, jossa sallitaan vain yksi ääni mieheni ei ole rikollinen, hän ei ollut huumeiden salan kuljettaja, eikä hän todellakaan ole ansainnut näin ö, raskasta rangaistusta ja näitä raipan iskuja. Minun mieheni vain yksinkertaisesti unelmoi paremmasta maailmasta, maailmasta, joka hyväksyi, hyväksyy muiden ajatukset. Sellaisessa maassa, jossa hyväksytään vain yksi ajattelutapa hän on puolustanut vapautta ei pelkästään Saudi-Arabiassa, vaan muuallakin. Raif Badawi yksinkertaisesti on rauhanomainen ajattelija. Hän ei ole halunnut olla mukana näitä uskonnollisia henkilöitä seuraavassa laumassa, jotka, laumassa, joka elää aivan toista aikakautta. Mieheni on puhunut vahvasti. Hän on vastustanut barbarisuutta ja uskonnollista auktoriteettia. Ja tästä hän on saanut 50 raipaniskua jo tähän mennessä. 50 raipaniskua, jotka ovat saaneet valtaisen reaktion aikaiseksi ympäri maailmaa. Tänä päivänä me vielä näemme näitä reaktioita Australiassa, Kanadassa, kaikissa maissa. Ihmiset ovat nousseet vastarintaan ja sanoneet, että me olemme Raif. Tämä palkinto, joka hänelle myönnetään tänä päivänä, on historiallinen Tämä on myös osoitus rohkeudesta ja todella kiitän teitä, herra puhemies. Tämä on 15 palkinta, jonka mieheni saa alle vuoden sisään. Tänä päivänä hän on ensimmäinen Arabian niemimaan henkilö, joka saa tämän palkinnon. Minä haluaisin kiittää teitä, herra puhemies, tästä palkinnosta. Haluaisin ö, sanoa vielä mieheni sanoin, että minä toivon, että ne, jotka haluavat vapautta, saavat sen ja ne, jotka elävät epätietoisuudessa, pääsevät siitä pois. setzt euch. Liebe Kolleginnen Hyvät kollegat, varmasti teidän kaikkien nimissä saan kerran vielä kiittää Rova Haidaria. Ennen tätä puhetta minulla oli tilaisuus käydä pitkä keskustelu Rova Haidarin kanssa – ja varmasti te tulette samoin kuin minä. Rova Haidar kertoi minulle kolmesta lapsestaan. 12-vuotias tyttö, 11-vuotias poika ja 8-vuotias tytär odottavat Kanadassa isänsä. Ja Rova Haidar sanoi minulle, että herra Badavi aina soittaessaan esittää saman kysymyksen. Eiväthän lapset unohda minua. Varmasti kaikki pystymme ymmärtämään, mitä tämä merkitsee isälle, mutta myös äidille, joka joutuu soittamaan miehelleen näissä olosuhteissa ja pohtimaan tällaista asiaa. Ja hän sanoo aina, että lapset eivät sinua unohda, ei kukaan unohda sinua. Ja meidän seremoniamme osaltaan edesauttaa sitä, että hänen lapsensa tietävät, että hänen isänsä ei jää unohduksiin. Me taistelemme hänen puolestaan. Ja tässä salissa, Rova Haidar, kaikki ihailevat rohkeuttanne. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää kollegat. Nyt voimme jatkaa työtämme. Ja 1.25 artiklan mukaan ja poliittisten ryhmien konsultoinnin myötä puhemies haluaa seuraavan ehdotuksen muutokselle iltapäivän ohjelmaan Valeron mietintö aseviennistä tulee neljänneksi kohdaksi iltapäivällä. Eli se käsitellään Daytonin rahasopimuksen jälkeen. Onko vastustusta? Näin ei ole. Esityslista on näin muutettuna hyväksytty. Ja nyt sitten äänestykset, kolme mietintöä. Gualtieri, Euroopan pankki viranomaisen puheenjohtajan toimikauden jatkaminen äänestys alkaa. Has everyone voted? Kaikki äänestäneet.